Meine Damen und Herren. Hyvät naiset ja herrat, pyydän, että nyt istuudutte paikoillenne. Ich erkläre die am Julistan 23.6. keskeytetyn istuntokauden uudelleen avatuksi. Euroopan parlamentin istuntokausi avataan uudestaan. Puheenjohtaja kokouksen päätöksen mukaisesti olemme nyt päättäneet järjestää ylimääräisen täysistunnon työjärjestyksen artiklan